Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat, aloittakaamme tämän päivän oikeustansyövaliokunnan kokous. Aluksi meidän täytyy hyväksyä esityslista. Esityslista on tehty seuraavat muutokset. Kohdat 10 ja 12 on poistettu, koska Näitä, tull, näitä käsiteltiin viime viikon ylimääräisessä kokouksessa ja Strasbourgissa ja kohta 20 on lykätty myöskin tuonemmaksi. Kohta 13 puolestaan käsittelen heti kuulemisen jälkeen tänään iltapäivällä. Ja kohdasta 4 äänestetään yhdessä muiden äänestysten kanssa huomisaamuna kello 10, koska kyseiset esittelijät ovat tuolloin saatavilla. Vastustaako kukaan näin muutettua esityslistaa? Ilmeisesti ei, esityslista on näin ollen hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoituksista sen verran, että me tarvitsemme äänestyskortteja vielä tänään ja myöskin huomisaamuna. Tämän sanottua, niin voimme välittömästi siirtyä kohtaan kolme esityslistalla, eli kuulemisen, jossa käsitellään Bryssel 2 asetuksen muuttamista. Haluan nyt toivottaa tervetulleeksi joukkoomme herra Richard Kronin, joka tulee Pariisista lakimiskoulusta. Marcin Chigbla puolestaan on Jagiloinen yliopistosta Krakovasta. Michael Schotter ja Joana Jertsinska puolestaan tulevat Euroopan komissiosta. Uskon, että meillä tulee olemaan kunnia toita tervetulleeksi myöskin Rova Meri Mekines, joka on Euroopan parlamentin välittäjä kansainvälisten lasti, lapsikaappausten osalta. Pyytäisin, että Aron vieraat pyytävät, saavat antaa minulle anteeksi, koska en voi olla paikalla koko kokouksen ajan, vaan Rova Delvo tulee johtamaan kokousta sitten, kun minä joudun poistumaan paikalta. Pahoittelen tätä jo etukäteen. Nyt sitten saman tien puheenjohtajan Nuijan Rova Delvolle ja samanaikaisesti pyydän, että herra Richard Kron pitää oman alustuksensa. Olkaa hyvä. Monsieur Kroon, on vous écoute. Hyvä Kroon, kuuntelemme teitä. Merci. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti siitä, että sain tämän kunnian tulla tänne. Te, teillähän sopii se, että keskustelen Bryssel 2 2a-asetuksesta. Siis Mehän puhumme Bryssel 2a-aasta täällä. Niin, eh, nyt yliopiston eh, yliopistoakateemikon eh, asemasta puhun nyt käytännön asioista, vaikka olenkin notarikoulun opettaja. Kun puhutaan tuomiovallasta, niin tarkastelen tätä asiaa ehkä hiukan rajallisemmin kuin te täällä myöhemmin tulette tekemään, mutta kun puhutaan nyt notaarien, tuomareiden ja asianajien käytännöstä, niin ajattelen, että nimenomaan tuomiovalta on kaikkein kiinnostavinta notaarien näkökulmasta, koska heillähän ei ole käytännössä koskaan valtuuksia puhua vanhemmuuteen liittyvistä asioista vanhempien oikeuksista. Bryssel 2 asetus on ollut notaarien ja muidenkin kuin ranskalaisten notaarien tuntema asia ja se on otettu hyvin vastaan. Tässähän puhutaan nimenomaan erotapauksista ja tämä asetus on mahdollistanut sen, että notaarit voivat noudattaa Bryssel 2a sääntöjä ja menettelyjä ei välttämättä ero, eron sattuessa, vaan jo myös siinä vaiheessa, kun notaarit antavat neuvoja asiakkailleen, siinä vaiheessa, kun asiakkaat suunnittelevat esimerkiksi avioehtoa, sellaisissa tapauksissa, joissa aviopuolisot tulevat sellaiset ovat eri kansallisuuksia edustavia henkilöitä tulevat eri maista. Haluavat, heille halutaan tie, kertoa, mitä erotapauksessa saattaisi tapahtua. Ja keskustellaan myös siitä, mikä on se tuomioistuin, jossa eroa käsitellään. Tämän neuvon antamisen, antaminen on tärkeää, kahdeltakin kannalta. Ensinnäkin kun puhutaan avioehdosta ja toisaalta eroprosessista. On tärkeää, että puolisoille annetaan neuvoa tämmöisissä tapauksissa. Kun avioehtoa laaditaan, niin täytyy ottaa huomioon äm, puolisoiden tilanne ää, ja voidaan myös lähteä siitä, että aviopuolisolla t- tulee olla mahdollisesti oikeus valita tuomioistuin omaisuuden jakamistilanteessa. Ja jos ero tulee eteen, on tärkeää pohtia, mihin tuomioistuimeen eroprosessi viedään, ja toisaalta myös avioparin omaisuuden jaka, missä omaisuus jaetaan. Ranskassahan avio-oikeus sallii sen, että tuomioistuin voi, on valittavissa. Tämä perustuu Haagin yleissopimukseen. Eli tulevat aviopuoliset voivat jo avioehtoa laadittaessa Benelux-maissa, Ranskassa, voivat Rooma yksi sopimuksen perusteella valita erotuomioistuimen ja voivat myös vuoden 2008 avio, elatusapusopimuksen mukaisesti sopia elatusavusta. Kun ajatellaan lähitulevaisuutta, niin voi hyvinkin olla niin, että tehdään ehdotus tuomio istuimen valitsemisesta. Siitähän keskustellaan tällä hetkellä ja se helpottaisi kyllä alan toimijoiden tehtävää. Kuitenkin kun puhutaan eroprosessista, niin on tärkeää, että puolisoille annetaan neuvoa. Neuvoa voidaan antaa siis siinä vaiheessa, kun avioeroprosessiin lähdetään. Voidaan selvitellä asiakkaille eri tuomiovallan, eri, eri toimivaltojen elementtejä, jotka ovat seurausta Bryssel 2 kakkosasetuksesta ja voidaan myös kertoa tuomioistuimen valinnasta kun ajatellaan Rooman, Rooma kolmosen sisältöä, sehän liittyy avioerolainsäädäntöön. Ennen kuin, <clears throat> vaikka se onkin avittanut menettelyitä, niin edelleenkin nimenomaan tuomioistuimen valinnan tulokset ovat kysymysmerkki, erityisesti kun puhutaan kolmansista maista, yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa – Esimerkiksi jos Ranskassa on ranskalais-englantilainen pariskunta, niin usein ranskalainen notaari saattaa vaimolle ehdottaa, että hän valitsisi brittiläisen tuomioistuimen, koska brittituomioistuimissa ei tunneta ää, samalla tavalla mm, avioero tai avioliitto-oikeutta kuin Ranskassa ja siksi ää, brittiläinen tuomioistuin saattaisi kohdella ää, suosiollisemmin vaimoa, kun puhutaan vaikkapa, jos vaikkapa puhutaan elatusoikeuksiavusta tai omaisuuden jakamisesta. Edelleenkin kuitenkin on puhuttava siitä, miten tuomioistuimen voi valita vapaaehtoisesti. Edelleenkin on, tässä on ongelmia välttämättä ei ole helppoa valita oikeaa tuomioistuinta, valita mihin tuomioistuimen vie oikeusjutun, kun halutaan erota ja jakaa omaisuutta. Joissain jäsenvaltioissa puolisoille annetaan mahdollisuus valita tuomioistuin. Toisissa maissa se on mahdollista silloin, kun tästä ei koidu ristiriitaa Bryssel A Bryssel 2a-asetuksen kanssa. Jos tuomioistuimen saisi valita, niin siitä olisi se etu, että puolisot voisivat paremmin ennakoida tulevia tilanteita. Ja he tietäisivät myös, mitkä ovat tietyn tuomioistuimen valinnan seuraamukset. Tämähän on siis se, että, että tuomioistuinta ei voida valita, niin siihen liittyy erinäisiä ongelmia. Ja jos Bryssel 2 ää, saat, saataisiin uudistettua niin, että olisi hyvä, jos Bryssel 2 aata voitaisiin uudistaa niin, että se mahdollistaisi tuomioistuimen valinnan tavalla tai toisella. Jotta mutta eri eurooppalaisia lainsäädäntöjä, jotta niitä vastaan ei tulisi rikotuksi, olisi hyvä, jos puolisot voisivat valita vapaaehtoisesti tuomioistuimen. Olisi tärkeää, että että yhteisön oikeus mahdollistaisi sen, että voitaisiin valita mahdollisimman lähellä oleva tuomioistuin ja toisaalta tehdä valinta niin, että ennakoitavuus olisi optimaalista molemmille puolisoille. Meistä ei vaikuta siltä, että tälle olisi esteitä. Uskoisin, että tämä ei olisi ongelmallista, koska äh, ne asiakirjat, joita minäkin olen saanut, jos toki monet niistä tulivat vasta junaan puhelimeen tänä aamuna, niin minusta näyttää siltä, että tämänkaltaisia ehdotuksia on jo usean otteeseen tehty. Joka tapauksessa tästä äh, seuraisi parempaa ennakoitavuutta molemmille osapuolille ja myös neuvon antaminen näille puolisoille olisi helpompaa. Tällainen lauseke, joka mahdollistaisi tuomioistuimen valinnan, varmasti edesauttaisi jonkinlaisen sopuisuuden säilymistä siinä vaiheessa, kun erotapauksessa joudutaan Äh, valitsemaan tuomioistuinta tekemään tällaisia äh, valintoja. Se mahdollistaisi sen, että osapuolet voivat jo etukäteen valita toimivaltaisen tuomioistuimen, jossa eroa käsiteltäisiin. Ja tuomi olisi myös selkeät säännöt näiden uusien äh, sääntöjen ansiosta. Ainakin Ranskassa not notaari, notarilla saattaa olla hankaluuksia, kun joutuvat tekemään avioehtoja ranskalais-brittiläisten puolisoiden kanssa sen vuoksi, että britannialaiset ovat usein panneet omaan lainsäädäntöönsä liittyviä kapuloita tähän rattaaseen. on tärkeää, että puolisot voivat valita tu- toimivaltaisen tuomioistuimen jo etukäteen. Siinä, kuitenkin on niin, että britit usein aset, useinhan Britanniassa jo avioehto sopimukseen kirjataan lauseke lauseke, joka liittyy tuomioistuimen valintaan. Ja tästä seuraa toisinaan tilanteita, jotka ovat ristiriidassa Bryssel 2 asetuksen kanssa ja ranskalaiset notaarit ja asianajajat eivät tiedä mitä tehdä. kun ajatellaan Ranskan lainsäädäntöä, joka liittyy juuri lainsäädäntöä, niin se asettaa tiettyjä selkeitä velvoitteita. Ja kun kyseessä on ranskalais-brittiläinen pariskunta, tämä saattaa johtaa ristiriitoihin. Joskus ranskalaiset notaarit eivät voi, tai joutuvat kieltäytymään tehtävästä, kun eivät voi hyväksyä sellaisia lausekkeita, joita brittiläinen lainsäädäntö edellyttää. No, jos me saisimme muutoksia Bryssel kakkoseen, niin se olisi todellinen askel eteenpäin, jos, jos todellakin Bryssel 2a voitaisiin jo antaa lupa avioehdon ja tuomioistuimen valinnan, valintaan. Kiitos paljon herra Kron tästä alustuksesta. Se keskittyy pitkälti käytännön elämän asioihin. Nyt siirrymme saman tien seuraavaan puhujan, joka on herra Chepelak. Herra Chepelak, olkaa hyvä. Uh. Olen erittäin kiitollinen siitä, että minut ylipäänsä on kutsuttu Euroopan parlamenttiin oikeustansioiden valiokuntaan puhumaan. Minua pyydettiin pitämään pieni alustus, joka liittyy täytäntöönpanokysymyksiin silloin kun on kyse vanhempien vastuusta lasten huoltoa koskevista kysymyksistä. Olisi epärealistista käsitellä monimutkaista asiaa parissa kymmenessä minuutissa, jolloin täysin tietoinen lisäksi siitä, että monia alustavia asiakirjoja teille on jo toimitettu tämän keskustelun pohjaksi. Yksi Yksikohtaisiakin asiakirjoja ja ne vastaukset, joita jäsenvaltiot lähettivät kyselykaavakkeen saatuaan, antaa komissiolle jo kokonaisvaltaisen kuvan syistä, milloin ei, syistä siihen, miksi ei tunnusteta tai pistä täytäntöön lastenhuoltoa koskevia päätöksiä. Jotta voin auttaa teitä työssänne, en toista kaikkea sitä, mitä on jo sanottu ja kirjoitettu asiasta muualla. Sen sijaan Voisin kiinnittää teidän huomionne joihinkin ongelmiin, jotka minusta vaikuttavat äärimmäisen tärkeiltä, kun arvioidaan täytäntöönpanoa Bryssel 2 osalta. Tätä tarkoitusta varten aion käyttää hyväkseni esimerkkitapausta, oikeusjuttua, josta vastakkain olivat Pohes ja Wirtz. Tämä on tuomi, Euroopan unionin tuomioistuminen hiljattain antama päätös Pohes vastaan Wirtz. Tässä tapauksessa, josta päätös tehtiin 9. syyskuuta 2015, kyse oli sakkorangaistuksista, joiden tarkoituksena oli varmistaa, että lasten, lapsen huoltoon liittyviä päätöksiä kunnioitettaisiin. Tietystikin tässä sanotaan interaktiivista estymistapaa, eli esitetään jotakin yleisiä huomioita, jotka perustuvat tuomioistuimen pohdintoihin täytäntöönpanon osalta mitä tulee artiklan 28 ja 39, artiklan 28-39 Brysel 2 A-asetuksessa. Ongelma tässä sakkorangaistuksissa on se, että näissä on kansainvälinen ulottuvuus ja myöskin sisäinen ulottuvuus. Erilaisista kansallisista oikeusjärjestelmään liittyvistä syistä tuomioistuimen päätöksiä pistetään täytön eri tavalla esimerkiksi sakkorangaistukset, kuten Bohesin virtsin tapauksessa. Tällä, tällaisella rangaistuksen seuraava vaikutus. Herra Bohes ja Rova Virts menivät naimisiin Belgiassa 1997, saivat kaksi lasta. He erosivat ja sitten Rova Virts muutti takaisin Suomeen. Vuonna 2007 genttiläinen tuomioistuin tällä lähellä Brysseliä antoi tuomio päätöksen, joka koski lasten huoltajuutta, lasten kotipaikkaa, tapaamisoikeutta, tiedotusapua. Tuomioistuin lisäsi päätökseensä rangaistusmaksun, jonka tarkoituksena oli varmistaa se, että tapaamisoikeutta, joka annettiin isälle, kunnioitettaisiin. Tuo rangaistusmaksu määrättiin tuhanteen euron per lapsi Rangaistus oli suuruudeltaan 1000 euroa per lapsi. Ja tämä tarkoitus maksaa isän joka päivä, jolloin lapset eivät olleet tavattavissa. Maksimimääräksi asetettiin 25 000 euroa. Herboes sitten pyyti, pyysi suomalaiselta tuomioistuimelta päätöstä, jotta Rovirtsin langetettu rangaistus katsotaisiin lainvoimaiseksi myö, myö, myöskin Suomessa päätös vuotta 2007. Juridiselta kannalta tässä herää kvalifikaatiokysymys. Ne, jotka tuntevat kansainvälistä yksityisoikeutta, tietävät, että kvalifikaatiokysymys on kaikkein kiistanaisin kysymys silloin, kun on kyse oikeuspaikan valintaa koskevissa kiistoissa. Tässä on kolmen tyyppinen ongelma kyseessä. Ensinnäkin voitiko katsoa, että kantajan vaatimus oli riippumaton rahallinen vaatimus, vaiko seikka, joka liittyy vanhempien vastuuta koskevaan päätökseen, lastenhuoltopäätökseen? Mikäli kyse oli rahallista vaatimusta, tämä tarkoittaisi, että tämä kuuluisi Bryssel ykkösen alaisuuteen. Ja jälkimmäisessä tapauksessa kyse oli Bryssel 2a-asetuksen soveltamisesta, jotta nyt oli tarpeellista määritellä kumman asetuksen alaisuuteen päätös kuului, mutta erillisestä syystä tämä yksinkertainen päätös tuomioistuin päätti hyväksyä julkisasimies Maciej Spunarin näkemyksen ja ei suostunut kantajan vaatimukseen, että kyse olisi ollut riippumattomasta rangaistusrahaisesta vaatimuksesta. Ja tuomiston katsoi, että sakkorangaistukset ovat oheis päätös, jotka liittyvät varsinaiseen pääkäsittelyyn, ja tarkoituksena on varmistaa se, että tuomiossa, tuomioistuimen päätöksessä annettu, alkuperämaassa annettu tuomioistuimen päätöksen saapamisoikeus toteutuisi käytännössä. Tarkoitus oli painostaa henkilöä, jolla on lasten huoltajuus, jotta tämä henkilö sitten tekee yhteistyötä ja varmistaa tapaamisoikeuden toiselle vanhemmalle. Tuomioistuin teki sellaisen johtopäätöksen, että näissä olosuhteissa Täytyy katsoa, että sakkorangaistus, jonka täytäntöönpanoon vaaditaan pääkäsityn yhteydessä, on oheistoimi, jonka tarkoituksena on suojata niitä oikeuksia, jotka liittyvät asetukseen 44 kautta 2001. Tai pyydän anteeksi. Nämä eivät kuulu Bryssel 1 alaisuuteen, vaan pikemminkin määrä on soveltaa Bryssel 2 aata. Tämä on suhteellisen yksinkertainen asia, mutta toinen ongelma ei ollut niin yksinkertainen, koska kyse oli pidemmälle menevästä kvalifikaatiokysymyksestä. Mikäli rangaistusmaksu on pelkästään sivutoimi, jonka tarkoituksena on varmistaa oikeuden päätöksen täytäntöönpano. Kysymys kuuluu, mitä pidetään vanhempaan, vanhempaan vastuuna tämä lastenhuolto on nyt kysymyksenä. Ja niin mitä katsoin, minkä katsotaan olevan täytäntöönpanoa? Tämä rangaistusmaksu oli osa tuomioistuimen päätöksestä, mutta oli epävarmaa, oliko tämän oikeuden päätöksen sisältö sellainen, että sille pitäisi antaa sama oikeuden juridinen status. Ei ole epäilystäkään siitä, että mitä lasten, lapsen, lasten huoltajuuteen tulee tai asuinpaikkaan tai tapaamisoikeuteen tulee – Nämä ovat kaikki osa lasten huoltoa, vanhempain vastuuta. Nämä voidaan tunnustaa, nämä päätökset pistää täytäntöön, mutta kun on kyse sakkorangaistuksesta, kuten sanottiin, tämä on pelkästään oheistoimi. Kenties juuri tästä syystä sakkorangaistuksia pitäisi pitää proseduraali seikkoina, jotka määriteltäisiin oikeuspaikan valinnan mukaan, sen oikeuspaikan mukaan, jossa päätäntöönpanoa vaaditaan olemassa monia painavia seikkoja, jotka puoltavat tätä. Oikeudet liittyvät lasten huoltoon ovat selkeästikin päätöksen sisältö ja toimet, joilla pyritään varmistamaan tämä, nämä oikeudet, että niitä voitaisiin pitää proseduraalikysymyksinä. Nämä toimet riippuvat siitä, kuinka tuomioistuimen hallinto on järjestäytynyt, onko kyse perheoikeudesta, muista eri hallinnollista virkamiehistä, poliisista ja monista muista toimijoista, kuinka nämä on organisoitu kyseisessä maassa. Tietystikin kysymys kuuluu, onko sen maan oikeusjärjestelmä, jossa täytäntöpanoa vaaditaan, kykenevä pistämään täytäntöön toimia, jotka on annettu toisen jäsenvaltion tuomioistuimen päätöksellä. Kyse ei ole pelkästään kansainväliseen perheoikeuteen liittyvästä asiasta, vaan ylipäänsä kun on kyse yksityisestä kansainvälisestä oikeudesta. Siksi tähän on jo puututtu muissa EU-asetuksissa. Katso, katsoka, katsotaanpa nopeasti kansainvälistä velvoiteoikeutta. Artikasta 18.2 Rooma 1 asetuksesta seuraa, että sopimuksen lainvoimaisuus voidaan todeta joko lex contractus tai lex loci actus teitse. Mutta kuitenkin tällainen todiste tämän tueksi voidaan antaa tuomioistuimen kautta. On äärimmäisen tärkeää, silloin kun on kyse ulkomaisista lastenhuoltoon liittyvistä päätöksistä, että täytäntöönpano voidaan toteuttaa siinä maassa, jossa täytäntöönpanoa vaaditaan. Ongelma ei ole niinkään tuomioistuimessa, vaan pikemminkin muissa tärkeissä instituutioissa, jotka ovat tärkeitä jokapäiväiselämän kannalta. Tässä yhteydessä olisi riittävää, että huomioitaisiin kahdesta asiasta, kielestä ja terveydenhuollosta. Kun on kyse rajoitusteista vanhempien vastuuseen liittyvästä kysymyksestä, voidaan kysyä, onko lapsella oikeus ja mahdollisuus oppia kummankin vanhemman kieltä ensinnäkin. Tästä syystä on tärkeää, se, kuinka ongelmaa lähestytään hallinnosten viranomaisten taholta, jotka pyrkivät luomaan yhteyksiä vanhemman ja lapsen välille. Voin antaa tästä esimerkin, käytännön esimerkin. Kysyin oli italialaisesta isästä, joka kaksi kertaa kuukaudessa vieraili Puolassa tyttärensä luona. Tytär asui puolassa äitinsä kanssa. Isä yritti oppia Puolaa ja voit ymmärtää, että tämä ei ollut helppoa. Äiti puolestaan ei salli sitä, että tytär oppii italiaa. Tuomioistuimen päätöksellä katsottiin, että isänä on lupa tavata tytärtään kurattorin avustuksella. Mutta päätöksessä ei määrätty sitä, voiko kääntää tämä tulkki osallistua kokouksiin. Vaihtavaa kyllä, tai onneksi tulkki sallittiin mukaan tapaamisiin joissakin maissa hallinnolliset viranomaiset estävät kommunikoinnin lasten kanssa heidän äidinkielellään, mikäli kyse ei ole tuon maan virallisesta kielestä. Toinen esimerkki koskee terveydenhoitoa. Tässä tapauksessa tuomioistuin katsoi, että tämä kuului kummankin vanhemman vastuulle. 12-vuotiaan tytön tapauksessa hänen äitinsä halusi, että lapsella olisi täysin terveet hampaat, jotka revittäisiin pois ja tilalle otettaisiin implantiita kosmeettisista syistä. Kaikki, jotka tuntevat oikeuskäytännön, tietävät kuinka vaikeaa on pistää oikeuden mahdollisuutta vastustaa tällaista hoitoa. Kaikki nämä huomautukset, jotka liittyvät yksittäisiin tapauksiin, ovat sellaisia, että niillä on juridisia seuraamuksia koska artikla 47.1 mukaan Bryssel 2a-asetuksessa täytäntöönpanon menettelyitä hallitaan jäsenvaltion täytäntöönpano lakien kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että sakkorangaistuksen katsominen menettelytapa kysymykseksi on riippumaton osa kyseistä päätöstä. Ja kun palataan pohjoisen Virtsin tapaukseen, on tärkeää pistää merkille, että sekä Belgian että Suomen laki mahdollistaa sen, että tuomioistuimet voivat langattaa sakkorangaistuksia sen varmistamiseksi, että tapaamisoikeutta kunnioitetaan. Belgiassa kuitenkin oikeuksien haltija on se, joka hyötyy näistä maksuista. Suomessa valtio perii nämä sakkorangaistukset, raat valtiolle. Prosessuaalisesta kvalifikaatiosta sakkorangaistuksen osalta seuraa se, että Bryssel kakkosasetuksen mukaan niitä ei voida pistää täytäntöön. Tuomista ei mennyt näin pitkälle, mutta huomautti, mitä vaaria liittyy siihen, että tehdään ero tapamisoikeuden toisaalta sakkorangaistuksen välille, kun pyytään varmistamaan täytäntöönpano. Tuomioistuin tämän vuoksi katsoi, että sakko, jonka jäsen, alkuperäjäsenvaltion tuomioistuin oli määrännyt pyrki varmistamaan oikeuden meidän oikeuksien kunnittamiseksi, oli osa samaista täytäntöön panopäätöstä kuin itse tuomioistuimen päätös, joka liittyi tapensoikeuteen. Ja siksi pitää katsoa, että tämä sakkorangaistuspäätös täytyy katsoa sellaiseksi, että sitä voidaan soveltaa tai pistää täytäntöön Bryssel 2 mukaan. Toisin sanoen sakko rangaistukset eivät ole menettelytapa kysymys, vaan olennainen osa päätöstä tai oikeutta, joka liittyy lapsen tapaamiseen Bryssel 2a-asetuksen mukaan. Ratkaisemaan tämän toisen kvalifikaatio-ongelman tuomioistuin vihdoinkin tuli kolmanteen ongelmaan, törmäsi kolmanteen ongelmaan, joka liittyy Suomen ja, lain, Suomen ja Belgian lain välisiin eroihin. Belgiassa sakkojen saaja ei joudu vetoamaan tuomioistuimeen tämän sakorangaistuksen määrittelemiseksi ennen kuin sen pistetään täytäntöön. Suomessa puolestaan, niin kuin monissa muissakin jäsenvaltiossa, käsittääkseni, edunsaajan täytyy pyytää tuomioistuinta määrittelemään lopullinen sakkorangaistus ennen kuin voidaan vaatia tämän rangaistuksen täytäntöönpanoa. Ongelma on siinä, että ero oli niin suuri jäsenvaltioiden välillä. Tuomioistuin ratkaisi tämän vertaamme tätä sääntöä, joka liittyy artikla 49 Bryssel 1 asetuksessa. Siinä todetaan, että ulkomääräinen tuomari, joka määrää maksutto sakkorangaistukset, määrää tämän summan vain ja ainoastaan, mikäli summa on lopullisesti määritelty alkuperäjäsenvaltion tuomioistuimen päätöksellä. Artikla 55 uudessa Bryssel 1-asetuksessa on poistanut sanan periodical, eli määräaikaiset sakkorangaistukset. Siitä huolimatta, kun tuomioistuimella on päätös päättää tapaamisoikeudesta, vain tuo tuomioistuin voi määritellä sakkorangaistukset. Tästä seuraa se, että sakkorangaistuksen edunsaaja voi käyttää muutoksen hakumahdollisuutta alkuperämaassa saadakseen haltuunsa asiakirjan, jossa määritellään sakon lopullinen summa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikkakin alkuperämaan lain mukaan lopullinen sakorangaistuksen määrittely ei ole tarpeellista. Se on kuitenkin tarpeellista, mikäli päätös halutaan pistää täytäntöön muualla. Miksi minä katson, että tämä tapaus oli hyvä ottaa esiin täällä? Katsoin, että tuomioistuimen järkeily ei liity pelkästään sakkorangaistuksiin. Minun mielestäni tämä tapaus mahdollistaa laajemmankin kuvan saamisen, kokonaiskuvan saamiseen tämän tilanteen osalta. Tässä perustana ovat vastavuoroisen luottamuksen periaatteet. Tässä selkeästi seurata tuomioistuimen päätökset, jotka liittyvät vanhempien vastuuseen, täytyy hoitaa yksin oman sen tuomioistuimen toimista, joilla on päätösvalta tässä tapauksessa, eikä päätöksiä tee se tuomioistuin, joka varmistaa täytäntöönpanon. Kuitenkin Euroopan yhteisön tuomioistuin oli tietoinen eroista eri jäsenvaltioiden oikeuslaitosten tai oikeusjärjestelmien välillä ja katsoi, että tarvittaisiin mekanismi, jolla voitaisiin ratkaista eroista johtuvat ongelmat. Mikä on tärkeää on se, että tuomioistuin päätöksen mukaan, koska toimivalta käsitellä tapauksia siirtyy miltei kokonaan alkuperämaan tuomioistuimelle. Alkuperämaan tuomioistuinjärjestelmän tehtävänä on antaa sellainen päätös, jota voidaan pistää täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa. Jollakin tavalla tämä, tämä myöskin osoittaa, että tässä on paradigman muutos meneillään. Toistaiseksi ainoastaan sovittelutehtävissä olevat tahot katsoivat olevansa velvoitettuja antamaan sellaisia päätöksiä, jotka ovat täytäntöön pantavissa. Kuitenkin nämä sovittelut toimet eivät liity riita-asioihin. Ne eivät ole riita-asioita. Nyt kuitenkin tuomioistuimen pitäisi olla velvoisuus antaa sellaisia päätöksiä, jotka ovat lainvoimaisia ei pelkästään kyseisessä maassa, vaan missä tahansa jäsenvaltiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän luottamusta osoitetaan yhden jäsenvaltion tuomioistuimelle, sitä vastuullisempia ja katsovat olevansa suhteessa muiden maiden tuomioistuimia kohtaan. Nyt lopuksi kaksi loppuhuomautusta. Ensinnäkin olemassa monia tapoja, joilla tuomioistuinten päätöksistä, jotka annetaan yhdessä valtiossa, voidaan tehdä sellaisia, että voidaan pistää täytäntöön toiseen valtiossa. Kerran oli olemassa erityismenettely, Tämä voidaan tehdä joko eksatuurin kautta tai ei. Voimme pohtia eurooppalaisia full faithia, krediittilausekkeita, niin kuin monet alan asiantuntijat tekevät, ja erilaisia vaihtoehtoja voidaan ottaa puheeksi, mutta mikä tahansa vaihtoehto valitaankin, tuomioistuinen täytyy olla teknisesti täytäntöön pantavissa, päätöksen täytyy olla teknisesti täytäntöön pantavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että eri oikeusjärjestelmien piirissä toimivat viranomaiset voivat niitä käsitellä. Ja toiseksi, ongelma ei liity pelkästään tuomioistuimiin. Kyse opettajista, koulujen johtajista, rehtoreista ja lääkäreistä, jotka joutuvat käsittelemään tuomioistuimen päätöksiä. Huomenta siitä, mikä täytäntöönpano mekanismi otetaankin käyttöön, niin muistakaa myöskin nämä ihmiset, jotka mukana täytäntöönpanossa. Kiitos paljon. Uh, thank you, uh, Mr. Chepela. Kiitoksia kovasti Chepela uh, tästä kiintoisasta puheenvuorosta. Minä haluaisin kiittää myös Koonia siitä, että hän tuli tänne Brysseliin ja esititte <clears throat> myös tämän esityksenne. Ymmärsin, että teidän täytyy lähteä jo kello 16, joten kiitän teitä kovasti ja hyvää paluumatkaa Pariisiin, oletan. Voisinko esittää kuitenkin kysymyksen ennen kuin lähdette? On siis niin, että vaimon on parempi valita ähm, Britannian avio-oikeus. Onko se parempaa kuin, että ei olisi ollenkaan sääntöjä? Ymmärsinkö väärin? Niin, YK UKssa ei ole eh, samankaltaista käsitystä eh, avio-oikeudesta kuin meillä täällä mantereella. Eli tällaista eh, lainsäädäntöä tai regiimiä ei ole samalla tavalla. Eli britannialainen tuomari voi, lähes rajat, tuomarilla on lähes rajattomat mahdollisuudet päättää omaisuuden jaosta. Ja silloin hän ottaa ennen kaikkea huomioon puolisoiden omaisuuden määrän niin, että myöntää usein vaimolle korvauksia siitä, että liitto hajosi. Ranskassa, eikä ainoastaan Ranskassa, tilanne on aivan erilainen. On tällainen avio-oikeus, aivan kuten on mm, Saksassakin ja Belgiassa ja Italiassa on avio-oikeus. Ja tuomarin täytyy kunnioittaa tätä lainsäädäntöä ja sitä, mitä, jonka mukaan siis avioehto teki. Ja sitten täytyy, että et, siis omaisuuden jakaminen jaetaan näiden ö, ö, sopimusten mukaan, kun taas Britanniassa ö, ö, jaetaan omaisuus sellaisena kuin se on. Joskus käy niin, että esimerkiksi tunnettu laulaja saa vaikka 20 miljo- 2 miljoonaa puntaa avioliiton hajotessa. Eli ää, sanon vain, että Britannian ja Ranskan välillä ää, voi olla merkittäviäkin eroja. Ää, jos kyse on brittiläisestä puolisosta, niin kannattaa saattaa usein mennä brittiläisen tuomarin tai tuomioistuimen pakkeille, koska Ranskan lainsäädäntö asettaa enemmän rajoituksia tuomarille. Ja tämä saattaa johtaa tietynlaiseen forum-shoppailuun. Usein puolisoille sanotaan, että kannattaa toimia nopeasti ja mennä sinne, missä tuomioistuin on suotuisampi. Joskus jäsen, puolisot eivät kuitenkaan edes tiedä siitä, minkälaisia toimivaltoja vaikkapa Bryssel 2 tarjoaa. Heille vain annetaan neuvo, että menkää mieluummin sille puolelle kanalia, kun, sille puolelle kanavaa, jossa tiettävästi tilanne on suosiollisempi vaimolle. Useinhan lapset jäävät vaimolle ja britannialaisessa käytännössä, jos tulee ero, niin usein vaimo lapsineen saa pitää talon, kun taas Ranskassa säännöt ovat aivan toisenlaiset nautintaoikeussäännöt ja muut aiheuttavat sen, että erot ovat merkittävät. Kiitoksia näistä selvityksistä. No, en nyt tietenkään halua tässä keskustella siitä, minkälainen kuva teillä on ylipäänsä naisista ja miehistä, mutta annan seuraavalle puhujalle puheenvuoron. Niin haluaisin käyttää puheenvuoron, koska minä asun sellaisella alueella, jolla on paljon englantilaisia Britanniassa nimittäin. onko myös sellaisia tapauksia, että on menty naimisiin Englannissa ja sitten erottu Ranskassa? Useinhan käy niin, että nämä ihmiset, joista te puhutte, ovat henkilöitä, joilla on omaisuutta ja voivat valita ranskalaisen tuomioistuimen tai englantilaisen, mutta useinhan näin ei. Tämä ei ole mahdollista ne englantilaiset, jotka asuvat Britanniassa, eivät edes tiedä tällaisesta mahdollisuudesta, eivät, e, eivät tiedä käytänteitä ollenkaan. Menevät naimisiin ja eroavat Ranskassa, kun ne eivät tiedä tällaisesta mahdollisuudesta viedä juttu brittiläiseen oikeuteen. Useinhan on myös avioliittoja, joissa ei ole avioehtoa. eikä sekään ole mielestäni paras ratkaisu, että annetaan paperilla tuomioistuimen valinta mahdollisuus, kun eivät ihmiset kuitenkaan tiedä mitään siitä, mikä tuomioistuin suotuisimmin omaisuuden jakaisi. Euh. No niin, nyt huomaan, että Chapalak haluaa käyttää puheenvuoron. Uh, just to, uh... Kiitos täydentäisin huomioitanne vain liittyen common lawn ja mannermaisen järjestelmän suhtautumiseen aviovarallisuusjärjestelmään. Olisiko lopullinen mahdollisuus se, että annetaan valinnan mahdollisuus ainakin eurooppalaisesti, riippumatta siitä, mikä tuomioistuin olisi toimivaltainen, sanottaisinko näin, niin tuomioistuin käyttäisi aina samoja sääntöjä. Tämä johtaisi samaan käytettävään oikeuteen. Käsittääkseni käynnissä olevat valmistelevat työt, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja aviovarallisuusjärjestelmästä, ovat käynnissä, joten ehkä tähän asiaan palataan. Mutta toinen ongelma olisi se, olisivatko brittituomioistuimet valmiita tunnustamaan avioehdon, johon molemmat puolisot ovat antaneet hyväksyntänsä. Käsittääkseni tällaiset hyväksytään. Englantilaiset tuomioistuimet ovat valmiita hyväksymään sen, että puolisot ovat jo sopineet asioistaan esimerkiksi Ranskan lainsäädännön alla, vaikka tämä monimutkaista on, niin joitain parantamisen mahdollisuuksia, sanoisinko näin, on olemassa. Kiitos paljon. Thank you. Uh, well, we, we all agree that there is room for improvement. Kyllä kaikki on yhtä mieltä siitä, että parantamiselle on sijaa. Jos ei olisi, niin mitäs me täällä tekisimme? Eli kiitoksia kovasti, kiitoksia kovasti myös teille, Kon, eh, ja jos, jos teidän täytyy lähteä, niin eh, se sopii kyllä. Nyt antaisin puheenvuoron komission edustajille. Kumpi tästä aloittaa? Schotter. Thank you very much, uh, Madame Delgo. Um... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon siitä, että sain tänne kutsun jälleen uudestaan puhumaan Brysselin kakkosaasta. Viimeksi kävin täällä helmikuussa. Ja muistaakseni Brysselin 2a kohti uudistusta. Ja nyt näin, että otsikossa on uudistus, Bryssel 2 uudistus, joten vähän konkreettisempaan työhön lähdetään parlamentin puolelle. Ja haluaisin selittää teille, miten konkretia lisääntyy myös meidän puolellamme. Eli kerran siis kiitokset, että kiinnitätte huomiota tähän tärkeään asetukseen. Se on valtavan tärkeä väline ja vaikuttaa monien kansalaisten elämään. Me laskemme, että Euroopassa on 140 000 kansainvälistä avioeroa vuosittain. Melko merkittävä lukumäärä yksilöitä siis. Ja heihin vaikuttavat rajat ylittävien avioerojen monimutkaisuudet. Ja lisäksi mukana on usein lapsia. Joten tämä väline on hyvin tärkeä. Se on tärkeä meille kaikille ja toivomme, että se toimii mahdollisimman hyvin. Ehkä voisin käyttää nyt tilaisuutta hyväkseni ja heti aluksi selittää, missä mennään, miten asiat ovat edenneet edellisen tapaamisemme jälkeen, helmikuun jälkeen siis. Komissio on tehnyt työtä melko paljon. On tarkasteltu uudestaan, on järjestetty asiantuntijaryhmän kokouksia ja näin olemme saaneet neuvoa eri oikeudellisista seikoista. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä meille ja meillä on vielä asiantuntijaryhmän kokous, yksi kokous suunnitteilla. Lisäksi sisäisesti olemme saaneet poliittisen tuen tämän hankkeen edistämiseen. Se on meille tärkeä askel sisäisissä toimissamme. Ottaen huomioon, miten tärkeänä uusi komissio pitää paremman säätelyn prosessia. Osana tätä hanketta, kun tämä poliittinen tuki on nyt annettu, olemme voineet julkaista tällaisen vaikutusten arvioinnin, joka myös julkaistiin viime perjantaina. Se on netissä luettavissa. Ja se on osa komission vahvistettua avoimuusaloitetta lainsäädäntöprosessissa. Tämä on siis internetissä luettavissa. Ja sieltä voidaan nyt nähdä eri parametrit, jotka vaikuttavat asian etenemiseen ja eri poliittiset valinnat, jotka on tehtävä ja eri sidosryhmillä, kansalaisilla kaikilla on vielä kommentoinnin mahdollisuus. Tämä ei ole täysin julkinen kuuleminen, se järjestettiin viime vuonna, mutta tämä on tällainen lisäaloite, jonka kautta haluamme avata tätä prosessia kansalaisten suuntaan, jotta voidaan antaa lisämahdollisuus kommentoida. Lisäksi tässä vaiheessa näitä kommentteja voidaan vielä sisällyttää työhömme. Halusin myös sanoa, että tänään ja toiset kollegat vielä osallistuvat tähän. Meillä on tapaaminen jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Tämän aloitteen yhteydessä on hyvin tärkeää ymmärtää jäsenvaltioiden taustat, kun tästä tulee yhteisöasian tärkeä, että erittäin hyvin ymmärrämme jäsenvaltioiden huolenaiheet ja näkökannat. Tämä kokous siis on käynnissä tänään juuri nyt. Ja sitten marraskuussa meillä on oikeudellisen verkoston kokous Luxemburgissa. Ja kokouksessa käsitellään tämän välineen uudelleen tarkastelua. Ja tuostakin kokouksesta saamme tärkeää palautetta käytännön työtä tekeviltä. Ajatellaan juristeja, jotka ovat osallisina notaareita ja myös oikeusviranomaiset ja keskusviranomaiset, jotka osallistuvat tämän verkoston työhön. Tämä on meille siis tärkeä tiedonlähde myös. Ja sen jälkeen todella sisäisiin prosesseihin on komissiossa lähettävä. Meidän on esitettävä vaikutusten arviointi ja tavoitteena on se, että tämä saataisiin päätöksen tänä vuonna, joten vuoden 2016 alussa toivomme, että voisimme ehdotuksemme tehdä. Joka tapauksessa pyrimme siihen, että ehdotus esitetään ensi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tämä vain lyhyesti se, missä vaiheessa olemme nyt tätä koko prosessia. Mitä itse asiaan sisältöön tulee? Siihen, mihin pyrimme puuttumaan. Me emme tietenkään keksi näitä noin vain, me kuuntelimme palautetta, kuuntelimme mielenkiintoisia helmikuisia keskusteluita täällä parlamentissa – ja mielenkiintoinen tutkimus on esitetty myös. Me itse komissio esitti huhtikuussa kertomuksen vuonna 2014. Se julkaistiin ja siinä annettiin kuva siitä, mihin meidän mielestämme meidän tulisi keskittyä. Tämä perustui arviointiin, jonka teimme. Samanaikaisesti aloitimme julkisen kuulemisen vuonna 2014. Ja se oli avoinna kesän asti viime vuonna. Ja tämä antoi meille mahdollisuuden keskittyä kaikkien keskeisimpiin osioihin. Ja laajasti ottaen olemme sitä mieltä, että asetus on todella hyvä väline. Se tuo lisäarvoa Haagin sopimuksen lisäksi. Se toimii yleisesti ottaen hyvin. Kuitenkin voimme todeta, että jollain aloilla olisi parantamisen varaa niin kauan kuin olemme tuota mieltä, meidän tietenkin täytyy pyrkiä parantamaan tiettyjä seikkoja. Mielenkiintoista kyllä keskustelu, jota käytiin juuri ennen kuin sain puheenvuoron, liittyi erittäin hyvin siihen, minkälainen valinnan mahdollisuus osapuolilla on, esimerkiksi tuomioistuimen valinnassa. Ideaalitilanteessa kaikki jäsenvaltiot osallistuisivat Rooman kolmasasetukseen, koska tämä vastaisi tähän ongelmaan, että kiirehditään jonkun tuomioistuimen käsittelyyn. Jos aina on selvyyttä siitä, mikä on sovellettava lainsäädäntö, silloin ei tarvitse kiirehtiä mihinkään tuomioistuimen käsittelyyn, kun sillä ei ole väliä, missä käsittely tapahtuu. Tämä on kuitenkin hankala aihe, aihe, jota piti käsitellä ensimmäisessä vahvistetun yhteistyön hankkeessa Rooman kolmasessa. Me olemme nyt tilanteessa, jossa olemme joidenkin jäsenvaltioiden kesken tällainen selvyys on olemassa, toisten välillä ei. Ja jos realistisia ollaan, uskoisin, että vielä lähitulevaisuudessa tilanne on samanlainen. Emme pysty ratkaisemaan tämän uudistuksen kautta tätä ongelmaa. Emmekä edes pyri siihen. Vaikka totta kai pitäisimme hyvänä sitä, että mahdollisimman monet liittyisivät Roma kolmosen asetukseen siis mukaan. Hyödyllistä olisi se, että kohdennetusti pyrittäisiin parantamaan mahdollisuutta antaa puolisoille mahdollisuus tarvittaessa – Aivan oikein aikaisemmat puhujat sanoivat, että tämä ei koskisi kaikkia tapauksia, mutta joissain tapauksissa tämä olisi hyödyllinen lisä, jos puolisoilla olisi mahdollisuus tehdä tällainen sopimus. Ja meistä rajallinen autonomian mahdollisuus tässä, perustuen esimerkiksi kansallisuuteen, voisi antaa hyödyllistä lisäselvyyttä. Ja tämä virtaviivaistaisi Brysselin kakkosaata, Brysselin kakkosta tilanteeseen, joka nähdään muissa välineissä myös. Joten tässä on hyviä syitä sille, miksi osapuolten autonomiaa voitaisiin vähän lisätä, jotta puolisot voitaisivat, voisivat valita tuomioistuimen. Lisäksi Tämä antaisi mahdollisuuden konsolidoida mahdollisuuksien mukaan menettelyitä yhteen menettelyyn yhdelle lainkäyttöalueelle. Mitä sitten lapsilitrin kysymyksiin tulee? Nämä ovat tietenkin hyvin hankalia kysymyksiä. Komissio ymmärtää hyvin sen, että voisimme paremmin huolehtia siitä, että menettelyt toimivat tehokkaammin ja nopeammin aina lasten parasta ajatellen. Toinen tavoite, jota pidämme hyvin tärkeänä, on vastavuoroinen luottamus. No kaikki nämä kysymykset, nopeus, tehokkuus menettelyissä, lapsen paras etu, nämä ovat keskeisiä punaisia lankoja meidän uudelleenkäsittelyhankkeessamme. Ehkä voisin esimerkin omaisesti viitata konkreettisempiin ajatuksiin, joita meillä on ollut. Erityisesti me pohdimme lisäaskeleita, joilla rikaattorin muodollisuus poistettaisiin tästä. Brysselin 2a-asetus jo teki tärkeitä edistysaskeleita tässä mielessä, mutta kuitenkin kun huoltajaismenettelyistä – ja syöttämismenettelyistä keskustellaan on vielä puutteita. se Eksekahton muodollisuus on tässä edelleen olemassa. Kuten Brysselin ykkösen uudelleen laadinnan yhteydessä tehtiin, meidän pitäisi pyrkiä siihen, että muodollisuudet, joissa ei ole järkeä, jotka ovat muodollisuuksia, jotka ovat ainoastaan osapuolten taakkoja, erityisesti Brysselin kakkosaassa, kun kyseessä on lapset. Kun lapsia on mukana tapauksissa, on vieläkin tärkeämpää, että toimitaan tehokkaasti ja nopeasti. Aika on tässä hyvin tärkeää. Kun aika kuluu, sillä on vääjäämättä vaikutuksia lapsiin, joten menettelytapa on se, ei saisi olla hidastava. On katsottava siis, ovatko kaikki nämä menettelyt välttämättömiä. Meistä tuntuisi, että Bryssel ykkösen uudelleenlaadinnan laadinnan inspiroivana. Täällä edustaja Swifkan paikalla, hän varmasti muistaa tämän prosessin hyvin. Me voisimme inspiroitua tästä harjoituksesta ja käyttää tätä lähestymistapaa. Ei niin, että tietyistä turvatakeista luovutaan. Kyllä niitä tarvitaan. Lisätakuita, kun otetaan huomioon, että tässä puhutaan lapsista, mutta järjestelmälliset muodollisuudet, jotka ex ante tässä pätevät olisivat ehkä mahdollisesti poistettavissa, jotta annettaisiin tuomioistuinten päätösten kulkea vapaasti, ottaen huomioon, että jälkikäteen osapuolet voivat palata niihin, jos esimerkiksi tuntuu siltä, että menettelyitä ei kunnolla hoidettu, että he eivät saaneet kaikkia asiakirjoja ennalta ja niin edelleen. Eli jos on kysymyksiä tässä, niin niihin voidaan palata. Me voisimme siis saada tehokkaammat menettelyt näiden ylimääräisten muodollisuuksien poistamisen kautta. Toinen tällainen virtaviivaistamishanke on se, että kun puhutaan tuomioiden täytäntöönpanosta, liian monet tapaukset jumittuvat. Tänään on sellaista luksusta, johon meillä ei ole varaa. Siksi vastavuoroinen luottamus on niin tärkeä. Sellaiset tapaukset, jotka jumittuvat ilman, että mitään tapahtuu paikan päällä, kyllä estävät tai murentavat vastavuoroista luottamusta. Eli vaikka täytäntöönpano on hankala kysymys, meidän täytyy hyvin luovasti katsoa, mitä voisimme tässä tehdä, jotta voimme huolehtia siitä, että tilanne paranee paikan päällä. Se ei ole helppoa, mutta meidän tehtävämme on katsoa, mitä voisimme tehdä. Yksi näkemys tai asia tässä on hyvin hankala, myös lapsen kuuleminen siis. Tämä on kysymys, jossa jäsenvaltioissa on erilaisia prosesseja, kun lapsia kuullaan, vaikkakin kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet YK lasten oikeuksien sopimuksen. Tämä on myönteinen seikka, jota ei saisi unohtaa, koska tämä tarkoittaa sitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet näitä sääntöjä noudattamaan. Mutta Tietenkin nämä on allekirjoitettu, mutta eri kansalliset menettelyt siitä, miten lapsen kuuleminen toteutuu, vaihtelevat kovasti maasta toiseen. Meidän on huolehdittava siitä, että nämä erot eivät estä toimistuimen päätösten vapaata liikkuvuutta, mutta tämä on kuitenkin hoidettava järkevästi. Katsottava tarkkaan, mikä on välttämätöntä. Eli voitaisiin jotenkin helpottaa näiden päätösten vapaata liikkuvuutta, toimiston päätösten, ja saada yleistä luottamusta siihen, miten lapsen kuuleminen on toteutettu. Tämä ei ole helppoa. Pohdimme tarkkaan sitä, mikä olisi sopiva toimintamme taso tässä, koska tämä on tietenkin arkaluontoinenkin seikka useissa jäsenvaltioissa. Nämä ovat Another very important. Nämä ovat muutamia tärkeitä seikkoja. Toinen tärkeä ala, johon taisimme viitata viimeksi, kun tapasimme helmikuussa, on lapsikaappauskysymys. Tämä on hyvin tärkeä osa olemassa olevaa välinettämme. Meidän on huolehdittava siitä, että nykytavoite. Artikla 11 nykyvälineessä toimii mahdollisimman sujuvasti. Artikla 11, jonka tarkoituksena on huolehtia siitä, että kaapattu lapsi voidaan palauttaa mahdollisimman nopeasti lähtömaahan. Me olemme sitä mieltä, että tämä artikla toimii kaiken kaikkiaan hyvin, mutta jälleen sama juttu. Tietyt tapaukset, jotka on tuotu tietomme, osoittavat, että se ei toimi niin hyvin kuin sen pitäisi toimia. Joten me olemme katsoneet sitä mitä voisimme tehdä, jotta voisimme parantaa artiklan 11 menettelyiden toimintaa? Minusta tuntuu, että olemme keskittyneet emme niinkään radikaaliin artiklan 11 muuttamiseen, vaan paremminkin kohdennettuihin toimiin, kuten se, pitäisikö selvittää tuota kuuden viikon määräaikaa, joka siellä on asetettu – kuuden viikon määräajalla on etuja. Se on hyvin kunnianhimoinen tavoite ja selkeästi viestii, että tämä on menettely, jossa ajan kuluminen on keskeisen tärkeää. Tämän sanottua, niin tämä on niin kunnianhimoinen, että usein siitä ei voida pitää kiinni. että meidän pitäisi katsoa sitä, mitä voidaan tehdä, jotta huolehditaan paremmin nopeasta lapsen palauttamisesta. Toinen mahdollisuus on tarkastella sitä, koska usein näemme, että tietyillä alueilla on esitetty uusia, uusia vetomuksia. Pitäisikö siis katsoa, kuinka usein tällainen vetomus voidaan esittää? Kuuden viikon määräaika on selkeä. Tällä hetkellä joissain tapauksissa tämä ei toteudu ylipäätään läheskään. Pitäisi pohtia sitä, pitäisikö puuttua siihen, miten monta kertaa voidaan pyytää päätöksen uudelleen käsittelyä. Ja onko todellakin niin, että menettely keskeytyy niin kauan kuin tällainen vetomuskäsittely on kesken. Ja olemme saaneet viitteitä siitä, että asiat toimivat vähän joustavammin, kun on erityistuomioistuimia yksittäisissä jäsenvaltioissa – joihin asiantuntemus on siis keskittynyt. Ihmiset ovat siellä tottuneita näihin menettelyihin. Silloin tunnetaan vastapuolet muilla lainkäyttöalueilla. Ja tämä tuttuus kyllä lisää vastavuoroista luottamusta ja sujuvaa toimintaa. Eli tavallaan pitäisimme hyvänä sitä, että toimivalta keskittyy. Tällä hetkellä on mahdollisuus, että tuomioistuin tekee päätöksen siitä, että palataan alkuperäisen tuomioistuimeen tietyin säännöin. Onkohan kuitenkin tiedossa se, mitkä ovat tällaiset sopivat järjestelyt, arrangements, tässä yhteydessä. Ja toinen seikka, johon ehkä palaan hetken kuluttua, on se, miten helpotetaan keskusviranomaisen tehtävää, jolla on hyvin keskeinen rooli asetuksen päivittäisessä täytäntöönpanossa. Erittäin keskeinen rooli myös lapsikaappausmenettelyiden yhteydessä. Katsotaan, voitaisiinko tässä yhteydessä tehdä jotain enemmän, kun ajatellaan keskusviranomaisten välistä yhteistyötä. Toinen mahdollinen parannuksen kohde on se, että väliaikaiset toimit, joihin lähdetään tuomioistuin käsittelyssä, koskevat ainoastaan tiettyä lainkäyttöaluetta, eikä niillä ole vaikutusta muualla. Miten voitaisiin helpottaa sitä, että lapsi palautettaisiin sinne alkuperätuomioistuimen käsittelyyn – jos tapauksen uudelleen käsittelyn aikana olisi väliaikaisia toimia, joilla suojellaan lasta viikon kahden ajan, kunnes alkuperäinen tuomioistuin on käsitellyt viikossa tai kahdessa tämän tapauksen. Tällä hetkellä tämä on mahdotonta. Mutta se saattaisi helpottaa sitä, että tämä tuomioistuin, jossa käsittely olisi palauttaa lapsen sinne alkuperäisen tuomioistuimen käsittelyyn, kun väliaikaisten menettelyiden kautta voitaisiin hoitaa tämä väliajan järjestely ikään kuin. Voisin jatkaa tätä listaa, mutta tässä on monia mm, käytännönläheisiä, mutta myös oikeudellisia kysymyksiä, joita me tarkastelemme, jotta voisimme nähdä, voisimmeko parantaa asetuksen artiklan 11 parempaa käyttöä. Ja vielä yksi seikka, jonka halusin tuoda esiin. Se on tärkeä työsarka. Keskusviranomaisten yhteistyö yleisesti ottaen, ei ainoastaan artiklan 11 yhteydessä. Tässä on tavallaan konehuone, kun ajatellaan asetuksen päivittäistä työtä. Miten nämä viranomaiset tekevät yhteistyötä? Me näemme, että artikla 54 Brysselin 2a voisi olla selkeämpi siinä, mitä tässä tarkoitetaan nyt käytännönläheisemmin. Lisäselvyyttä artiklan 54 tekstiin. Tämä voisi helpottaa merkittävästi keskusviranomaisten päivittäistä työtä. Tätä asiaa tutkimme. Siksi tämä eurooppalainen juridinen verkosto, joka kokoontuu marraskuussa niin tärkeässä asemassa. Voimme totta kai palata tuohon seikkaan. Osa liittyy myös yhteistyöhön artiklan 56 puitteissa asetuksessa, joka liittyy siihen, miten lapsi sijoitetaan perheeseen – sitten vanhemmille. Tämä järjestelmä ei aina toimi niin hyvin kuin sen pitäisi. Tämä on hankala kysymys aina. Yksi keskusviranomainen ei oikein ymmärrä, mitä toinen keskusviranomainen tekee. Joten lapset ovat sijaisvanhempien hoivassa ilman, että keskusviranomaiset oikein tietävät, mitä tapahtuu. Tämä on hyvin tärkeä seikka ja todella parantamisen arvoinen. Olen melko nopeasti käynyt nyt nämä kohdat läpi. Joanna tuntee todella tämän monimutkaisen yhtälön kaikki yksityiskohdat, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos oikein paljon. Thank you, uh, Mr. and... Um, Kiitoksia kovasti teille ja ymmärsin, että Zerdinska ei tässä vaiheessa käytä, vai hän käyttää puheenvuoron, selvä. Ei, No, she won't. Ei käytä. McInnes on hiukan myöhässä. Uskoisin, että vartin sisällä hän tulee. Ja Siefka, tekö halusitte vielä lisätä jotain? Bardzo dziękuję <clears throat> i dziękuję za te niezwykle ciekawe uwagi. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta ajatusten esittelystä. Olen vakuuttunut siitä, että Bryssel 2 ja Bryssel 2a osalta tilanne on kovin visainen ongelmallisista asioista ja keskustellaan. Mikäli nyt itse tein työtä Bryssel ykkösen yhteydessä, silloin jo puhuttiin siitä, että eksevätä turmääräyksiä täytäntöpanemääräyksiä, että poistettaisiin siltä, koska nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Ja pelkona oli, että oikeusjutut kestävät paljon pidempään näiden vuoksi. Ja muistuttaisin teitä siitä, että tämä asetus koskee lähinnä taloudellisia kysymyksiä, mutta nyt tässä on otettu mukaan aivan erilaisiakin muinkinlaisia ongelmia. Nyt on asetettu ihmisiä että keskiöön avioliitto- ja avioerokysymykset ja erityisesti lasten tilanne, lasten huoltokysymykset. Nämä ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Tämän vuoksi on tarpeellista tehdä muutoksia asetukseen. Hienoa, että ensimmäisiä kokemuksia on jo saatu Bryssel 1 ja Rooma 3 soveltamisesta. Nyt on kuitenkin osoittautunut myöskin, mitä vaikeuksia on vielä järjellä näiden asioiden hoidossa. Me puhumme hyvinkin konkreettisista avioliittoon liittyvistä säännöksistä. Minun kokemukseni suhteellisen lyhyen ajan sisältä on se, että Bryssel 1 on vasta vain vähän aikaa ollut voimassa. Kokemuksia ei ole vielä paljon, mutta tuomarit jotka toimivat tällä alalla, eivät välttämättä tiedä riittävästi käytetyistä välineistä tai käytettävistä välineistä. Ne eivät ole tuttuja tuomareille. Tuo on yksi ongelma. Ja mitä Rooman kolmoseen tulee tähän asetukseen? Tässäkin olin itse esittelijänä. Ja senkin yhteydessä pyrittiin varmistamaan se, että aviopuolisolla on välineitä, joita voit käyttää hyväkseen tai olla käyttämättä. Siellä muun muassa lauseke, joka mahdollisti sen, että aviorakysymyksissä voidaan ennalta jo määritellä, mikä, minkä tuomioistuimen piiriin asia kuuluu. Bryssel 2 ja 2a myöskin lastenhuoltokysymykset odotettu esiin mutta nämä välineet eivät ole kuitenkaan sellaisia, jotka kaikki jäsenvaltiot hyväksyisivät. Siksi on olemassa lisämenettelyt sen varmistamiseksi, että yksittäisessä jäsenvaltiossa myöskin nämä välineet voitaisiin toteuttaa käytännössä. Suomen toteutuisi. Mikäli päästään näiden sääntöjen yhdenmukaistamiseen, silloin nämä olisivat toteutettavissa täytäntöönpantaissa kaikissa, kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt palaan ajatukseen, josta mainitsin aiemminkin. Kielikysymykseen on tärkeää, että oikeuden haltijat ovat tietoisia siitä, että heillä ylipäänsä on nämä oikeudet. Osapuolten täytyy olla selvillä vesillä, mutta myöskin tuomioistuinten täytyy tietää, miten asiat ovat. Mietinkin tässä, voitaisiinko yhdenmukaistaa menetelmiä ja tuoko yhdenmukaistaminen pelkkiä etuja ja hyötyjä, koska kysehän on sekä komission että jäsenvaltioiden kontolle kuuluvasta vastuusta. Ja juuri vastuupuolella on ollut vielä puutetta tai puutteita. Ja sitten Luxemburgin tuomioistuimen päätökset. Vastettavaa kyllä. Se ryhmä, joka tuntee kaikki nämä välineet, on aivan liian pieni. Tietystikin olen myöskin sitä mieltä, että juuri perhetuomioistuinten pitäisi päättää tämän tyyppisistä kysymyksistä. Kaikissa jäsenvaltiossa tuomioistuinten toimivallan jako ei ole samanlainen. Esimerkiksi kun tarkastellaan tuomareiden jatkokoulutusta, tämä vie aikansa. Ja kun otetaan uusia säännöksiä, otetaan käyttöön, näiden soveltaminen aina kestää juuri koulutuksen vuoksi, ennen kuin kaikki toteutuu käytännössä. Ne, jotka antavat näitä tuomioitaan, ovat tietystikin meille meidän työssämme keskeisessä asemassa. Meidän täytyy tietää, miten asiat ovat. Juuri lapsi täytyy ehdottomasti asettaa kaikki muun yläpuolelle. Se, mitä aikuiset tekevät avioron yhteydessä, on toisiaista. Lapsia täytyy aina suojella ja lapsen edun täytyy olla aina päällimmäisenä kaikissa toimissa. Joissakin jäsenvaltiossa lasten huoltoon liittyvät kysymykset ja esimerkiksi sijaisperheet ovat yleisiä. Ja tästä saattaa tulla seuraamuksia, mikäli lapsi esimerkiksi on adoptoitu perheeseen, niin saattaa olla, että kaikissa jäsenvaltioissa ei ole samoja mahdollisuuksia. Ja sitten vetomukset ja kantelut, jotka on, joita on esitetty Euroopan parlamentille, mäkin täytyy ottaa huomioon. Hyvin monia vaikeita tehtäviä täytyy voida hoitaa ja usein niiden hoito riippuu näppituntumasta joita tarvitaan tapausten käsittelyssä. Me tarvitsemme kuitenkin asianmukaisia välineitä ja olemassa olevia välineitä täytyy käyttää myöskin hyväksi ja katsoa, miten niitä voidaan parantaa. Mutta kuten sanottua, lapsen edun täytyy olla tärkeimmässä asemassa. Haluaisin kiittää omalta osaltani lämpimästi näistä alustuksista, jotka tänään kuulimme kuulemisen yhteydessä. Nyt jää nähtäväksi, mihin suuntaan työtä tästä eteenpäin viemme. Thank you very much, uh, Mr. Um... Kiitoksia kovasti. Edustaja Trefke, olette aivan oikeassa tietenkin. Meillä päällimmäisenä mielessä on tietysti se, että voimme varmistaa lapsen parhaan edun. Ja se täytyykin kirjoittaa tänne ykköstavoitteeksi jokapäiväisessä työssämme. Otin vaarin myös siitä, mitä sanoitte tarpeesta tehdä järkeviä muutoksia, niin me aiommekin toimia. Ja olen täysin yhtä mieltä kanssanne siitä, että meidän täytyy saada aikaan, meidän täytyy kes, meidän täytyy toisaalta pohtia niitä alueita, joilla säännöt ovat aivan hyvät, mutta eivät ehkä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Ehkä täytyy lisätä tietoisuutta, mm, opastusta, tiedotta kansalaisille ja ammattilaisille siitä, miten säännöt toimivat. Ja sitten on alueita, joilla itse välinen toiminta on ö, systeemisemmin pielessä. Me olemme tietoisia tästä. Ja olemme tietoisia siitä, että vaikka me saammekin uusia ja parempia sääntöjä, niin ihmisten täytyy myös saada tietää niistä. Olemme tietoisia siitä, että Bryssel 1 uudelleen laadintaversio voi olla maailman parhain asetus, mutta jos alan toimijat eivät tiedä, miten se toimii, niin emme pääse tavoitteeseen. Palaan edelleen tähän oikeusverkostoon ja hyvästä syystä, nimittäin siitä, että sen tarkoitus on mahdollistaa se, että me voimme siirtyä lainsäädäntötasolta, siitähän me täällä keskustelemme, kun me uudistamme lainsäädäntöä, eli pääsemme tässä lainsäädännön laadintatasosta seuraavaan vaiheeseen, täytäntöönpanovaiheeseen. Se on tämän oikeusverkoston ö, tarkoitus. Ja meillä on kokous Bryssel 1 asetuksesta tänä perjantaina, tämän viikon perjantaina, jotta voimme keskustella sen uudelleen, laaditun version täytäntöönpanemisesta. No tiedän, että tämä asetus ei ole tämän päivän keskustelun aihe, mutta olette ihan oikeassa siinä, että tietoisuutta täytyy parantaa ja tällaisia mm-hmm. mahdollisuuksia. Myös perimysasetus on sellainen, jonka osalta järjestimme julkisuuskampanjan kesällä. Elokuussahan perimysasetus, joka on erinomainen väline, se tuli voimaan, mutta se voi, jos, vaikka se olisi maailman paras laki, eikä kukaan sitä tunne, niin siitä ei ole kauheasti iloa kenellekään. Eli kesän aikana me toteutimme julkisuuskampanjan, se oli melkoinen menestys. Saimme myös paljon palautetta siitä. Se on herättänyt paljon kiinnostusta, niin kuin kuuluukin, koska tässä on kyse laista, joka koskee useita yksilöitä. Olen siis täysin yhtä mieltä, samaa mieltä kanssanne siitä, mitä sanoitte, samoin siitä, että meidän täytyy kesku, keskittyä juuri sellaisiin asioihin, joita täytyy virtaviivaista ja parantaa. Näin me aiomme tehdä. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Alors, je vais, je vais quand même vous demander, est-ce que... Niin ymmärsinkö nyt oikein, että keskitytte pikemminkin lasten oikeuksiin lapsiin kuin avioeroasioihin ja sellaisiin? On the matrimonial issues I haven't gone into... En ole puhunut kaikista avioliittoon liittyvistä kysymyksistä. Työna voi ehkä puhua niistä, mutta eh, laajemmin katsottuna – Suurin osa tekemästämme työstä keskittyy enemmän lapsiin liittyviin kysymyksiin. Esimerkiksi artikla, jonka mainitsin, liittyy tässä ainoastaan lapsitapauksiin, mutta kyllä meillä on tiettyjä muitakin uudistuksia. Ehkä Joanna voi selittää niitä paremmin. Thank you, Char. Kiitos puheenjohtaja. Täällä valittiin jo tuomioistuimen valinta, että puolisot haluavat siis valita ja keskustelemme myös seikoista, jotka voivat olla tärkeitä puolisoiden osalta, kun otetaan huomioon globaali EU-kansalaisten liikkuvuus. Parlamentin viime vuonna tekemä tutkimus osoitti, että 20 miljoonaa Euroopan kansalaista asuu EUn ulkopuolella. Joissain tapauksissa avioerotapauksissa asumuseron avioeron yhteydessä ehkä pitää tarjota jonkinlainen foorumi näille kansalaisille pyytää avioeron toteutumista EU:ssa. Hankalaa on tällä hetkellä, jos ei asuta vakituisesti EU:ssa palata – EU-ssa hoitamaan avioeroa. Tietenkin jos ajatellaan tapauksia, joissa on riittävästi yhteyksiä eu niin se olisi tärkeää. Joten voitaisiin ajatella samankaltaisuutta, kun perhealalla on esitetty viime aikoina. Olisi tärkeää, että tarjottaisiin tällainen mahdollisuus. Toinen tapaus, joka vielä joillain pareilla edessä on se, että jos on menettelyitä, käynnissä perhekysymyksistä EUn ulkopuolella, vaikka vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, vanhempain vastuuseen liittyvät kysymykset ja samantyyppisiä menettelyitä voi olla EU:ssa avoinna. Tämä saattaa johtaa ongelmiin tällaisen parin osalta, koska silloin voi olla lopulta kaksi päätöstä. Ja ne saattavat erota toisistaan. Kuten jo ehdotettiin Brysselin ykkösasetuksen yhteydessä, voisimme antaa vähän jouston mahdollisuutta tuomarille, joka käsittelee tällaista tapausta Euroopassa. Keskeyttää menettelyt, kunnes nähdään, voitaisiinko hyvä tulos saada menettelystä EUn ulkopuolella. Sitten mahdollisesti voitaisiin päättää se, että tunnustetaan tällainen EUn ulkopuolelta tullut päätös tai jatketaan menettelyitä, jotka keskeytettiin. Tällainen mahdollisuus on tällä hetkellä harkinnan alainen myös, kun ajatellaan avioliittokysymyksiä. Kiitos. Ah, so we have news, uh, Madam. Uh, uutisia. Edustaja Gines juuri laskeutui, tosin en tiedä minne. Hänen lentonsa oli myöhässä, joten hän ei tänään pääse paikalle. Ehkä hän antaa meille jonkinlaisen kirjallisen esityksen tai huomenna puhuu asiasta, mutta tänään hän ei pääse tänne puhumaan. Jos siis muita puheenvuoropyyntöjä ei tässä vaiheessa ole, niin Sepelak, olkaa hyvä. Could I take this opportunity to have... Voisin käyttää tilaisuutta hyväkseni. Kiitos, että sain puheenvuoron muuten. Mehän puhumme ongelmista, jotka liittyvät vanhempien vastuuseen Euroopan unionissa. Mekanismi, joka liittyy lapsen palauttamiseen Bryssel 2a-asetuksessa, on pelkästään lisäys Haagin yleissopimukseen. Ja Haagin yleissopimus pätee kaikkiin maihin, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen jossakin määrin. kysely ajatuksesta, joka liittyy asetukseen 1347 Brysselin yleissopimus. Tämä mekanismi, jota sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa, on huonommin yhteensovitettavissa kuin Haagin yleisopimuskunnallisemmissa Saksan ja Sveitsin tapauksissa tai Itävallan venäläisissä tapauksissa – Kysymykseni kuuluukin, mitä suunnitelmia Euroopan komission puolella on Haagin yleissopimuksen suhteen? Kuinka pitkälti te pohditte voivanne uudelleen määritellä yleissopimuksen mekanismit ilman, että syntyy minkälaista riitasointua näiden herkkien kysymysten suhteen, jotka liittyvät sopimusvelvoitteisiin, että jäsenvaltiolla on suhteessa kolmansiin maihin ja jotka on taattu perussopimuksissa. Miten pitkälti on mahdollista uuden aikaistaa uudistaa tekstiä, mutta pysyä silti tilanteessa, jossa pidetään harmonisesti kiinni perusopimuksen velvoitteista? <laughs> So. Sehän olikin perusteellinen kysymys. Kuuntelemme mielellämme vastausta. Very Tietysti olen aina tyytyväinen kiintoisiin kysymyksiin. Se on toinen asia, pystynkö niihin vastaamaan, mutta teen parhaani. Olet aivan oikeassa. Bryssel 2 asetusta ei ole rakennettu tyhjästä, se on rakennettu niin, että on otettu huomioon Haakin yleissopimus, sen perusta ja siihen liittyvä yhteistyö. Kun Bryssel 2 asetus hyväksyttiin, niin silloin saimme jo tavallaan vastauksen kysymykseen. Vastaus on se, että riippumatta siitä, että Haagin yleissopimus on erinomainen yhteistyösysteemi, järjestelmä, niin jäsenvaltioiden sisällä ja kesken oli kuitenkin haluttu, että haluttiin vielä toimia paremmin entistä paremmin. Niin, että ei haluttu rapauttaa järjestelmän hyvää toimintaa, eli että ei haluttu poistaa Haagin yleissopimuksen hyvää käytäntöä, vaan parantaa sitä. Ja siksi on tämä artikla 11 esimerkiksi, joka lisää useita elementtejä, jotta voidaan mennä pidemmälle kuin Haagin yleissopimuksen puitteissa olisi mahdollista. Emmekä me halua kokonaan lähteä tästä filosofiasta. Me näemme Haagin yleissopimuksen hyvin hyödylliseksi järjestelmäksi. Näiden kahden järjestelmän tulisi ihanteellisesti toimia rinnakkain. Tuomarit tuntevat Haagin yleissopimuksen. Heillä ei tulisi olla liikaa vaikeuksia soveltaa myös näitä lisäsääntöjä jos järjestelmät ovat liian erilaiset keskenään, niin silloinhan tulee enemmän vaikeuksia myös kansallisille tuomareille soveltaa niitä rinnakkain. No tämän sanottua, niin en tietenkään halua ajatella, että me aina voisi parantaa juoksuamme. Meillä on unionin metodimme, joka mahdollistaa sen, että voimme aina tehdä parannuksia siellä, missä pidämme niitä tarpeellisina. Ja tarpeellisena kun taas Haagin kontekstissa se on usein hankalampaa. Eli unionin oikeus antaa meille mahdollisuuksia ja haluamme niitä hyödyntää, mutta emme tietenkään halua radikaalisti äh, lähteä olemassa olevasta ja luoda radikaalisti erilaista järjestelmää kuin mikä he, Haagin järjestelmä on. Are you happy with your answer? Tyydyttikö vastaus? Happy is, is, is, it's not enough. I'm delighted for the... Eli iloinen vain suorastaan riemastunut tästä vastauksesta. So, uh... Kiitän siis teitä esityksistänne, hyvästä keskustelusta ja toivotan teille onnea ja menestystä teille komissio, jotta voitte viedä tätä asiakokonaisuutta eteenpäin eh, niin, että noudatatte kansalaisten etuja. Ja nyt me keskeltämme tämän kokouksen viiteen saakka. Äänestämmekö me vielä tänään? Ah, eli jatko on... We'll back at five o'clock. Kohta jatko tapahtuu in kamera ja palaamme tänne viideltä.